Eh? Please take your seats. We want to start. Please, please take your seat. We want to start. Eh? Please. Olkaa hyvät. Käykää paikallinen. Se siamo pronti a cominciare, prego. Please take your seat. Karins. Prego. Se siete d'accordo... Jos teille sopii, niin voisimme tehdä koeäänestyksen puolesta vastaan tyhjää. Äänestys alkaa. Minun laitteeni ei toimi. Lisäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Äänestämme uudelleen. Toivottavasti kaikki nyt äänestävät. Äänestys päättyy. No niin, järjestelmä toimii. Meillä on yksi äänestys. Ja e poi la nostra seduta continuerà. Fedeli toimii sitten puheenjohtajan tämän jälkeen. Meillä on monia asioita käsiteltävänä esityslistalla. Ja äh, mitä? Oui. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Halusin teille sanoa, että ottaen huomioon, että minun mietintöni kirjoitettiin uudestaan ja äh, tarkistukset laadittiin uudestaan, minä en äänestä siis tarkoitan, jos tarkistukset enemmistöllä hyväksytään, niin minä en tue omaa mietintöäni, vaan vedän nimeni siitä pois. Kiitoksia. Abbiamo sentito tutti l'intervento. No niin, me kaikki kuulimme, mitä kollega sanoi, ja panemme sen merkille. Nyt sitten äänestämme ja katsomme sitten, miten tässä äänestyksessä käy. Eli tämä on aika pitkä äänestyslista, mutta varmaan voimme edetä aika nopeasti. Tarkistus 63 ja 64 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 ja 66 raukeavat. Sitten tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vaikka nyt on kello näin vähän, niin koettakaa nyt jaksaa nostaa ne kädet kun on ylös, muutkin kuin koordinaattorit. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, siis jos haluatte tarkistuksen, niin kysytte sitä vain. Eli nyt tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Siis tämä on tarkistus 73. Maria Matias. Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Suokaa anteeksi. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 No, tarkistus 75 tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Tarkistus 76. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä sähköisesti varmuuden varalta. Eli tarkistuksen 76 toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko kolmonen. Joku halusi tarkistaa 85, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Imko kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 ja 87 ja 88 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 93 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavat raukeavat. Sitten tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Imko Kutonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tar- Sitten 100 ja 101. Siis mitä tarkoitatte? Ai hitaammin. Tarkistus 100 ja 101 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan. Tarkistus 103 puolesta se hyväksyttiin. Tarkistetaanko sähköisesti? Tarkistus 105 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 106 116 yhtenä ryhmänä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Live 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 ja 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Eli tarkistus 121, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 123, 124, 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127, 129, 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

hyväksytty. 141, 142, 143 yhtään ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 146-152 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 ja Imko 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Live 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153, 154, 155 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 raukeaa. Sitten 157, 159, 161, 162 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe Vitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Live kutonen puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 164, 165 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Varmaan 166 raukeaa. 160. Ei kun. Hetkinen. 166, 167, 168, 169 yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 raukeaa. 171-176 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189-191 kolme tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 raukeaa. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194, 195 ja 196 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten pari seuraavaa raukeaa. 201 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 205 ja 206 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kaksi seuraavaa raukeaa. Sitten 209 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 211 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 212, 213, 214, kolme tarkistusta puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 216, 17, 18 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 219, 20 raukeavat 221-223 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 raukea, 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228, 229 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231, 32 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234, 35, 36, kolme tarkistusta ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 raukeaa, 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240, 41, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 243 raukeaa, 244 viiva 251 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Libe 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Libe 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Libe 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 Äänestys päättyy. Kuten äh, odotettua, mutta parempi aina tarkistaa. Hylätty. Oletteko tyytyväisiä? 255 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 256 puolesta vastaan tyhjää. Tässä pyydän, että tarkistamme. Tarkistamme tämän 256 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Oli hyvä, että tarkistimme. Olisin erehtynyt. 257 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 258 258 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 259 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 260 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ryhmänä tarkistukset 2, 3, 4 tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6-15 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 Pitääkö meidän tarkistaa tarkistus 9? Mielestäni se oli kyllä selvästi hylätty. Tarkistus 10. Tämä oli kuitenkin hylätty. 9 siis oli hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää. Meidän pitää varmaankin tarkistaa. Uskon, että se oli hyväksytty. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16-19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20-24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25-28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, tarkistus 31 viiva 33 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 34 puolesta Tarkistus 34. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistukset 35-37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39-41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43-45 ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 47-49 ryhmällä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 51, 52, 53 ryhmällä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, raukea tarkistus 54, siirrymme 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 56 puolesta 57 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58-59 raukeavat. Äänestämme tarkistuksesta 60-62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Libe A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt pääsimme loppuäänestykseen uskoakseni. Kollega Schaffhauser halusi vetää nimensä pois, jos tarkistukset menevät läpi. Ja uskoakseni ää, nyt ää, näin tapahtuu, joten hänen nimensä vedetään pois mietinnöstä. Hyväksymme tämän pyynnön. Eli uskoakseni voimme nyt siirtyä äänestyksestä mietinnöstä, joka esitetään täysistunnon ilman esittelijän nimeä. Nyt loppuäänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. hyväksytty 46 puolesta 7 vastaan, nolla tyhjää. Onnittelut. Onnittelut myöskin kollega Schaffhauserille, joka helpotti tämän asian loppuun saattamista. Kiitoksia. Äh, nyt äh, kollega Feder tulee toimimaan puheenjohtajana. Kiitoksia. So, dear colleagues, let us continue with the agenda. It was a really smooth... Hyvät kollegat, jatketaan nyt esityslistan mukaisesti. Meillä oli hyvin sujunut äänestys. Hiukan vaikea oli ehkä seurata tätä välillä, mutta nyt aikaa säästyy hyvin paljon. Paljon kiitoksia siitä, että saan toimia nyt tämän viimeisen äm, valiokuntakokous puoliskon puheenjohtajana. Onko teillä huomautettavaa liittyen esityslistaluonnokseen? Ilmeisesti ei, joten esityslista on hyväksytty tällaisena. Nyt siirrymme puheenjohtajan ilmoituksiin. Haluaisin ilmoittaa, että kohta kahdeksan esitteli henkelin pyynnöstä liittyen eurooppalaiseen standardointiin ja lausuntoluonnoksen käsittelyyn on siirretty kuudennelle päivälle helmikuuta. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan. Pöytäkirjan hyväksyminen 26. syyskuuta, 12-13. lokakuuta ja 9-10. marraskuuta 2016 käydyistä kokouksista. Onko mitään huomautettava näihin pöytäkirjoihin? Kukaan ei pyydä puheenvuoroa, joten ilmeisesti nyt pöytäkirjat on näin hyväksytty. Sitten siirrymme käsittelemään tämän päivän mietintöjä. Aloitamme Euroopan unionin toimintasuunnitelmasta sähköistä hallintoa koskien vuosille 2016-2020. Äh, valmistelija Angelika Mlina. Tässä vuonna 12, 2016 komissio on äh, tehnyt toimintasuunnitelman sähköisestä hallinnosta vuosina 2016-2020. Äh, IMKU valmistelee lausuntoaan tästä, mutta ITRE on säännön 54 mukaisesti antamassa lausuntoa, eli meillä on sanamme sanottavana tässä. Me tarkastelemme nyt ja Angelika Mielen mietintöä. Meillä on 40 minuuttia varattua tähän. Aloitamme ensin esittelijästä, sitten varjoesittelijöistä ja sitten kollegat ja komissio käyttävät puheenvuoron. Olkaa hyvä, Angelika Minar. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Sähköisen hallinnon kehittyminen on keskeinen kysymys digitaalisen sisämarkkinoiden tekijän kehittämisen osalta se vähentää kustannuksia, eh, hallinnollista taakkaa yritysten ja kansalaisten kannalta. Siksi minusta on hyvä komission toimintasuunnitelman vuodelle 2016-2020. Lausuntoni keskittyy kysymyksiin, jotka ovat erityisen tärkeitä meidän valikunnallemme ja joissa meillä yksinomaan on toimivalta tai jaettu toimivalta IMKON kanssa säännön 54 mukaisesti. Meidän pitää varmistaa pitkän tähtäyksen kestävät puitteet digitaaliselle siirtymiselle hallinnon osalta myöskin 2020 jälkeen, mitä myöskin taata kestävyys olemassa olevien aloitteiden osalta, niin kuin verkkojen Eurooppaan liittyvät yhteydet. Haluaisin myös, kun lausunnossa myöskin on korotettu käyttäjäystävällisyys, sopeutettavuus tällaisten sähköisten hallinnan palveluiden osalta on hyvin tärkeää. On vedettävä mukaan nopeasti kehittyviä teknologioita, kuten eh, iso data, pilvilaskenta ja esineen internet. Pitää myöskin pyrkiä noudat, pysymään mukana teknisen kehityksen temmossa. Avoin tieto on tärkeää myöskin, jotta voidaan taata paremmat palvelut ja jotta tehdään tiedot ja palvelut turvallisesti käytettäväksi kolmansien tahojen kannalta. Siksi yksityisen ja julkisen tahon kumppanuudet ovat tärkeitä, yksityisen sektori on tärkeä, jotta voidaan luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja. Meidän kuitenkaan ei pidä unohtaa sitä, että se varmistettaisiin äh, toimintasuunnitelman eteneminen täytyy täyttää tietyt ennakkoehdot ennen kuin toimia voidaan panna toimeen. Näihin kuuluu muun muassa asianmukainen äh, infrastruktuuri, kuten ultranopea laajakaista, ja erilaiset kommunikaatioverkostot ja ennen kaikkea liikkuvien palvelujen käyttämisen mahdollisuudet. Tärkeää on myös, että päivitetään sähköisen palvelun, sähköisen palvelun hallinnon palveluita, jotka osoitetaan kansalaisille näitä on liian vähän tällä hetkellä. Tärkeää on, että ne ovat käyttäjäystävällisiä paremmin räätälöityy vastaamaan käyttäjien tarpeita. Tässä uskonkin, että Euroopan toimielinten on tärkeää johtaa tässä esimerkin omaisesti. Pidän hyvänä komission kunnianhimoista tavoitteita kehittää sitä, että sen omat instituutiot olisivat enemmän digitaalisia. Uskon, että muutkin eurooppalaiset toimielimet, kuten Euroopan parlamentti, voisivat olla enemmän digitaalisen muutoksen eturintamassa. Sanottuani tämän, odotan mielenkiinnolla kollegojen tarkistuksia ja hyvää yhteistyötä tulevina viikkoina ja odotan mielenkiinnolla myöskin yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Paljon kiitoksia esittelijä Miner. Nyt siirrymme varjoesittelijöihin ryhmien puolesta EPP. Edustaja Sander, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, cher collègue. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegani Melinaaria tästä erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Haluaisin puhua lähinnä tietyistä ajatuksista, jotka, joita ei nyt tähän ole saatu mukaan. Te puhuitte julkisten palveluiden digitalisoitumisesta ja että tällä tavalla voidaan säästää aikaa, rahaa ja toimia tehokkaammin, mutta toimia myöskin avoimemmin ja vähempää, vähentää paperisotaa hallinnossa. Ja se on tietysti keskeistä yritysten ja nimenomaan pk-yritysten kannalta. Muistuttaisin, että jos tätä periaatetta sovelletaan, niin tällä tavalla voidaan säästää 5 miljardia euroa vuodessa EUn tasolla. Sitten asiat, joita haluaisin vielä korostaa. Meidän täytyy ottaa huomioon luottamus. Se on tärkeä elementti, jos halutaan menestyä. Eli infrastruktuurien turvallisuus on keskeinen kysymys. Sitten toinen tärkeä asia on digitaalinen osallistavuus – sähköinen hallinto ei voi korvata kaikkea hallintoa esimerkiksi maaseutualueilla ja myöskin kun ajatellaan ikäihmisiä tai esimerkiksi vammaisia, kaikilla ei ole digitaalisia taitoja, joita tarvitaan. Eli valtion ja hallinnon täytyy olla läsnä, jotta ei luoda mitään digitaalisia kuiluja raja-alueilla haluaisin korostaa julkisten palveluiden jatkuvuutta ja yhteistyötä hallintojen välillä raja-alueilla. Ja haluaisin, että nopeasti otetaan käyttöön sähköinen tietojenvaihto, mitä tulee sosiaaliturvakysymyksiin. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja vielä kerran korostaisin, kuinka tärkeää on se, että meillä on sähköisiä julkisia palveluita käytössä ja meidän täytyy muistaa myöskin monikielisyys näissä palveluissa. Kiitos. Into the shadow from... Paljon kiitoksia seuraavaksi. Äh, SND-ryhmän ähm, varjoesittelijä Solini, olkaa hyvä. Eh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella esittelijä tästä erittäin äh, hyvästä tekstistä, joka on tärkeää sähköisen hallinnon alalla. Minä olin mukana yhteentoimivuutta koskevassa työssä tässä yhteydessä. Me saimme jaettua monia hyviä käytänteitä. Euroopan parlamentti on päättänyt korostaa ennen kaikkea sitä, että eurooppalainen viite foorumi yhteentoimivuuden alalla kehitettäisiin. Yhteentoimivat järjestelmät ovat erittäin tärkeitä, sillä ne edustavat äh, koko järjestelmän pohjaa, mutta ilman sähköistä toimintasuunnitelmaa tämä pohja on keskeneräinen. Siksi tämä toiminta on nyt erittäin tärkeää. Meidän täytyy määritellä, mitkä ovat ne prioriteetit, joita me haluamme tämän pohjan kautta kehittää ja joita me haluamme saattaa eteenpäin. Meillä on nyt tässä lausunnossa rajattu tila, jota meidän täytyy pohtia, mitkä ovat tärkeät tarkistukset. Meidän täytyy vahvistaa tässä yhteydessä sekä hallintoa että tarjottujen palveluiden laatua kansalaisille. Ja meidän täytyy kehittää sellaisia järjestelmiä, jotka keskittyvät ihmisten tarpeisiin, eivätkä keskity vain teknologisiin ulottuvuuksiin tai yritysten intresseihin. Olisi hyvä yhdistää nämä kaikki asiat, eli kansalaisten ongelmien ratkaiseminen, sen liittäminen teknologiaan ja kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksiin. Meidän täytyy korostaa sitä, että meidän tulee tarjota ihmisten tarpeisiin ratkaisuja eikä vain teknologisia ratkaisuja. Meidän täytyy helpottaa ihmisten palveluiden pääsyä erityisesti verkostojen avulla ja ottaa kansalaiset huomioon. Ja tässä toimintasuunnitelmassa mielestäni voisimme käsitellä myöskin ähm, televiestintäulottuvuutta meillä on neljä toimintasektoria, sillä erityisesti laajakaista ja 5G-kysymykset ja Wi-Fi for Europe-aloite. Minä olen ollut siinä esittelijänä itse. Sen tarkoituksena on luoda sellaiset olosuhteet, joiden kautta saisimme laajakaista palvelut laadukkaat sellaiset kaikkien saataville Euroopassa. Tämä on mielestäni hyvää työtä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia Meillä on rajattu määrä aikaa, joten pyrin kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. ECRn asettelijaa en tässä näekään. Enkä vihreän ryhmän varjoasettelijaa, joten siirrymme Guen varjoasettelijän Marisa Matias. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä sähköisen hallinnon suunnitelma on tärkeä monessakin mielessä, koska näin voidaan välttää päällekkäiset asiakirjat ja voidaan vähentää byrokratiaa hallinnosta ja henkilökohtaisesti sanoisin, että tämän pitää olla osallistavampi prosessi. Tiedän millaisia rajoja on mietinnön laatimisessa, koska kaikkia ei voida kattaa, Se me kaikki tiedämme. Mutta mielestäni olisi kuitenkin tärkeää vahvistaa kahta elementtiä, jotka jollain tavalla ovat jo mukana tekstissä, mutta joita pitää vielä kehittää pidemmälle. Ensinnäkin, ensinnäkin tehokkaampi ja osallistavampi toimintasuunnitelma. Vaikka meillä nyt on uutta teknologiaa, jota on otettu käyttöön EU:ssa, mutta niiden käytettävyys on hyvin epätasaista. Meidän täytyy puuttua tähän eriarvoisuuteen ja varmistaa, että kaikki pääsevät hoitamaan näitä asioita verkkoon. Ja toiseksi meidän täytyy ottaa huomioon myöskin tietosuoja, tietojen turvallisuus. Tästä on puhuttu, mutta meidän pitäisi tästä puhua vielä enemmän. Ja erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että eurooppalainen lainsäädäntö tietosuojan osalta olisi todellakin sovellettu. Ja lopuksi vielä aion esittää tarkistuksia, jotta voimme neuvotella tästä esittelijän kanssa, eli mikä sitten on julkisen ja yksityisen tahon välinen suhde. Meidän täytyy ottaa huomioon kansalaisten tarpeet ja mielestäni meidän täytyy yhtä paljon korostaa tätä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta. Eli tässä on edistetty ulkoistamista ja neuvonantavia tahoja, ja mielestäni tästä pitää vielä keskustella seuraavassa kokouksessa. Matias, uh, we... Paljon kiitoksia edustaja Matias. Siirrymme seuraavaksi eteenpäin. Essendin eh, varjostelija Blanco Lopez, olkaa hyvä. <clears throat> Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. On selvää, että tämä suuri muutos, joka nyt liittyy uuden teknologian soveltamiseen, se vaatii sitä, että meidän täytyy mukauttaa hallintoa uusiin aikoihin. Eli meidän täytyy parantaa tehokkuutta, jota voidaan vähentää kustannuksia ja voidaan vähentää byrokratiaa. Ja tällä on hyvin myönteisiä seuraamuksia, kun ajatellaan yrityksiä, koska näin voidaan vähentää monia kustannuksia. Mutta tämä on tärkeää myöskin kansalaisten kannalta. Ja on todettu, että näissä uusissa mahdollisuuksissa on myös uusia riskejä, erityisesti kun ajatellaan tietosuojaa. Mutta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että teknologinen edistys ei saa johtaa siihen, että olisi suuria kuiluja eri alueiden välillä toisilla alueilla on hyvä pääsy uuden teknologian pariin. Eli kaikki työ, mitä tehdään, niin meidän täytyy välttää se, että tästä muutosmahdollisuudesta tulisikin asia, joka luo kuiluja kansalaisten ja alueiden välille. Uh, thank you. No one else has... Kiitoksia. Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa kollegoista, joten ähm, Jean-François Juncker komission viestintäpääosastolta, olkaa hyvä. Huomenta ja kiitos, että saamme mahdollisuuden kommentoida asioita. Ensinnäkin komissio haluaisi kiittää parlamenttia ja itre siitä, että se käsittelee tätä toimintaohjelmaa ja se, että julkinen sektori, että siellä otetaan käyttöön informaatiokom kommunikaatio, viestintäteknologia on hyvin tärkeää ajatellen työtä, miten ne ovat vuorovaikutuksessa yh- yhteiskunnan kanssa. Meistä on erittäin tärkeää se, että komissio on hyvänä esimerkkinä ja pidämme hyvänä vaatimuksia siitä, että muutkin toimijat toimisivat samalla tavoin, koska me yhdessä voimme todellakin vaikuttaa huomattavasti. Haluaisin muistuttaa siitä, että uusi toimintaohjelma verrattuna aiempaan on dynaaminen se merkitsee sitä, että toimet, joita siinä on määritelty, täyden, saavat täydennystä muista toimista. Ja etenkin me olemme olemassa foorumin, jonka kautta kuuntelemme eri toimijoita, kansalaisia, yrityksiä, jotta pystymme määrittämään jäsenvaltioiden kanssa, eri toimijoiden kanssa uusia toimia niin, että viime kädessä todella kiihdytämme tätä muutosta julkisessa ja hallinnossa, joka on se, mihin tässä tähdätään. Pidän hyvänä sitä, että käytte keskustelua ja meistä on mukava, että voimme osallistua tähän keskusteluun. Kiitos. Kiitoksia komissiolle tästä lausunnosta. Ja sitten vielä esittelijä saa loppupuheenvuoron. Kiitos kaikille kollegoille. Kiitos läsnäoleville varjoesittelijöillekin. Se, mitä saatoimme kuulla täällä, se merkitsee sitä, että voin tehdä johtopäätöksen esittelijänä, että meillä on hyvät mahdollisuudet saada johdonmukainen, virtaviivainen, voimakas lausunto näistä kysymyksistä ja teille tiedoksi. Varmistaakseni, että kaikki olette tietoisia määräajasta tarkistuksia varten, se on 17 äh, tammikuuta puolen päivän aikaan ja sen jälkeen me sitten jatkamme taas työtä ja toivonkin kovasti, että voimme harjoittaa yhteistyötä tässä asiassa edelleen. Thank you so much, uh, Miss Nina. That... Kiitoksia. Eli keskustelu sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmasta päättyy tähän. Ja ilmoittaisin valiokunnalle, että valiokuntaäänestys on 28. helmikuuta ja täysistuntoäänestys täytyy vielä vahvistaa. Ja ne, jotka nyt seuraavat tätä eri toimistoissa, niin voisin sanoa, että me olemme aikataulusta edellä. Eli nyt täytyy varmistaa, että parlamentin jäsenet tulevat sitten mukaan koko salin tähän keskusteluun. Sitten kohta seitsemän esityslistalla sitovat vuotuiset kasvihuonepäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030. Komissio heinäkuussa teki ehdotuksen asetukseksi, jossa on sitovia vuotuisia tavoitteita jäsenvaltioille vuosiksi 2021-2030, ja nämä kattavat kattavat talouden alat, jotka eivät ole mukana päästökauppajärjestelmässä, josta keskustellaan hiukan myöhemmin, ja jotka vastaavat noin 60 prosenttia EUn päästöistä. Ehdotus on jatkoa taakanjakoehdotukselle, jossa on määritelty jäsenvaltioiden kansalliset päästötavoitteet tällä kaudella. Ympäristövaliokunta vetää tätä asiaa. Teollisuusvaliokunnassa on keskusteltu aiheesta marraskuussa. Meillä on noin puoli tuntia aikaa tähän kysymykseen. Ja perinteisesti ensin puheenvuoron saa esittelijä, jos hän on paikalla. Esittelijä on tulossa, eli nyt poikkeuksellisesti, jotta voimme edetä, koska monet varjoesittelut ovat paikalla, niin annammekin, ai hän nyt juuri saapuu. Eli odotetaan minuuttia, sitten hän on jo paikalla. Ja mehän tiedämme, että parhaat puheet pitää juuri silloin, kun tulee juosten saliin. Welcome. The voting was uh, rather quick today and, and the Äänestys sujui aika nopeasti ja meillä on ollut lyhyitä puheenvuoroja, eli olemme hiukan aikataulusta edessä, eli hyvä, että tulitte paikalle, mutta teillä esittelijä, valmistelijalla on nyt puheenvuoro. sorry for being... Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että hiukan myöhässä meillä oli muitakin sitoumuksia täysistunnossa, mutta nyt lopultakin olen, äh, anteeksi ympäristövaliokunnassa, mutta nyt olen täällä. Niin, mitä tulee tähän säädökseen, äh, tämä on hyvin tärkeä asia joka kattaa hyvin suuren osan EUn kasvihuonepäästöistä kokonaisuudessaan, ja se on avainväline torjua ympäri ilmastonmuutosta niin kuin tiedämme. Ehdotettu asetus asettaa uusia sitovia vuotuisia päästöjen vähennyksiä, joihin jäsenvaltioiden tulisi päästä jaksolla 2021-2030. Mitä tulee työhön, jota parlamentissa on tehty parlament, itre valikunta antaa lausunnon vastuvalikunnalle, ympäristövalikunnalle, ja me pyrimme saamaan aikaan voimakasta yhteistyötä ympäristövalikunnan kollegojen kanssa. Siellä esittelijänä on herra Herbrandi, ja totta kai ympäristöllä ympäristövaliokunnalla saattaa olla erilaisia näkemyksiä asioista, mutta kuitenkin pyrimme samaan aikaan johdonmukaisuutta asiakirjojen välillä, joita näissä valiokunnissa syntyy siis meidän lausuntomme ja Envin mietinnön välillä. Eilen meillä oli ensimmäinen epävirallinen varjostelijan kokous. Sinne kokosimme ajatuksia varjoesittelijöiltä ja totta kai on eh, näkemyseroja eri poliittisten ryhmien kesken. Kuitenkin minulle syntyi vaikutelma, että on hyvää tahtoa kaikkien varjostelijoiden piirissä ja että useimmat ongelmalliset kohdat voidaan ratkaista ja uskon, että voimakkaassa yhteistyössä varjostelijoiden kesken me pystymme samaan aikaan sellaisen lausunnon, joka eh, on tyydyttävä useimpien poliittisten ryhmien ja kollegojen kannalta täällä valiokunnassa. Otan esille viisi tärkeää aluetta, joista uskon, että niiden tulisi olla sellaisia, joihin lausunnossa keskityttäisiin – Ensimmäinen on se, että lisätet, vahvistetaan äh, kunnianhimoa EUn pitkän tähtäyksen näkymissä komission ehdotuksen osalta sanoin, että se ei ole riittävän selvä, mitä tulee Pariisin sopimukseen, mitä tulee EUn pitkän tähtäyksen sitoumuksiin, hiilestä vapautumisessa ja näihin täytyy viitata uudestaan. Toinen asia on sitten lähtökohta, kun ajattelemme tätä ponnistelujen tasaamisen lausuntoa, niin totta kai on, on, on, on tiukempi aikajana, ja minä sanoisin, että lähtökohta pitäisi asettaa lineaariselle trajektorille, joka lähtee liikkeelle vuodesta 2017, mikä on, siitä oli vielä kantaa siis ympäristövaliokunnassa, mutta se on otettu esille myöskin siellä – valiokunnassa ja mitä tulee, mitä eilen saatoin nähdä, on tukea myöskin muilta poliittisilta ryhmiltä. Sitten on joustavuusmekanismi, joka minusta on kaikkein tärkein ongelmallisin kysymys, miten hallinnoida tätä ajatellen perinteistä eh, Teidän kolme minuuttia meni, joten ne pitäisi tehdä yhteenveto. Neljäs ja viides kohta ovat läheisesti yhteydessä, joka liittyy tähän asetuksen äh, tarkasteluun. Tässä minusta meidän pitäisi etsittää säännöllisempiä noudattamisen äh, tarkasteluja, tarkastuksia jäsenvaltiossa ajatellen myöskin sitä, että asetuksen osalta kaikki todella olisi oikealla linjalla. Kiitos. Paljon kiitoksia pahoittelen, että joudun teidät keskeyttämään. Meillä on paljon aikaa, mutta saksalaisia saksalaisempia ovat vain ruotsalaiset, eli minä olen hyvin tiukka aikarajojen suhteen. Nyt siirrymme eteenpäin eri poliittisten ryhmien puhujien listalla. Sean Kelly, EPPstä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja onnittelut valmistelijalle ja myös komissiolle komissio on toiminut tässä aika oikein, ainahan niin ei käy. Ja pitäisin kiinni komission ehdotuksesta. Valmistele menee ehkä hiukan liian pitkälle ja tämä vaikuttaisi kustannustehokkuuteen valtavasti ja myöskin Euroopan talouteen, kun ajatellaan nyt työpaikkoja ja muita ja elintarviketurvallisuutta. Me kaikki olemme yhtä mieltä vuoden 2030 tavoitteista, mutta miten sinne päästään, niin siitä olemme eri mieltä. Mutta tavoite on yhteinen ja se noudattaa Pariisin ja Marrakeshin sopimuksen edustin parlamenttia kummassakin. Eli erimielisyyteni valmistelijan kanssa liittyvät tähän lähtökohtaan. 2020 se on hyvä lähtökunta. No hän puhuu vuodesta 2017, se on mielestäni liian varhain jäsenvaltioiden olisi hankala noudattaa sitä. Sitä ei pystyttäisi noudattamaan, se johtaisi sitten rangaistuksiin. Ja sitten joustavuus, johon on viitattu. No, komissio on ehdottanut tätä LULUCF-kysymystä 280. No, hän halusi, että se olisi 190 ja mielestäni se olisi haitallista, erityisesti maatalouden alalla. Siellähän on rajallisia mahdollisuuksia tehdä tällaisia leikkauksia ja samalla taata elintarviketurvallisuus, joka on keskeinen osa tätä Pariisin sopimusta. En myöskään ole samaa mieltä tästä ETS-joustavuudesta. Komissio on puhunut sadasta miljoonasta luvasta ja hän haluaisi leikata sen 50. No, minä taas kannattaisin sitä, että määrää kasvatetaan. Kun säästöjä syntyy päästöjen osalta, niin syntyy säästöjä, mutta meidän täytyy laskea tähän mukaan myöskin merkittävät taloudelliset ja poliittiset tapahtumat, kuten Brexit. Brexit saattaa vaikuttaa tähän tilanteeseen, eli sekin pitää ottaa huomioon. Ja kiitoksia komissiolle ja valmistelijalle. Eh, kiitoksia edustaja Keli. Näette, kuinka taitava herra Keli on ehm, puhui pari minuuttia ja pääsi aivan puheenvuorossa loppuun asti. Näin puheenjohtajakaan ei stressaannut. Sitten SED-ryhmästä edustaja Bonafi, olkaa hyvä. Minäkin haluaisin ottaa tämän saman strategian käyttöön, katsotaan onnistunko. Haluaisin kiittää aivan aluksi esittelijää tästä mietinnöstä, mietintöluontonuksesta ja haluaisin myöskin eilisestä kokouksesta kiittää. Tämä on varmastikin erittäin tärkeä teksti. Se tulee täydentämään strategiaamme, eh, jonka olemme omaksuneet Pariisin sopimuksen eh, toteuttamisen suhteen. Ja eh, tämä todellakin liittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja taloudelliseen malliin. Viime viikolla ENVY-valiokunnassa käsittelemme ETS-sopimusta e ja sektoreita, joita se ei kata. Tämä oli hyvin tärkeää kaudet 2020-2030 ovat aivan ratkaisevan tärkeät tavoitteidemme saavuttamisen kannalta. Haluaisin sanoa, että komission ehdotus mielestäni, myös minunkin mielestäni on hyvä lähtöpiste. Täytyy kuitenkin myöskin sanoa, että on sellaisia asioita, joissa meidän täytyy vielä ähm, tehdä töitä kollegat, erityisesti esittelijät toivatkin näitä jo esiin. Erityisesti mitä tulee suunniteltuun joustoon, minäkin olen sitä mieltä, että meidän pitäisi uudelleen arvioida tai tarkistaa ähm, uudelleen arvioidessa tätä joustavuutta ETS-päästökauppajärjestelmässä, mutta myöskin UCFssä. Ja meidän pitää tehdä tämä tarkistus johdonmukaisesti, kun nämä kaksi asiaa tulevat parlamentin käsittelyyn. Ja sitten keskustelu liittyen leikkauksiin. Minä olen sitä mieltä, että mitä järjestelmää täytyy uudelleen arvioida, sillä järjestelmä tällä hetkellä on sellainen, että se ähm, suosii äh, perinteistä mallia eikä tunnusta ähm, inno vaatioita, joiden kautta näitä tavoitteita voitaisiin saavuttaa. Mitä tulee sitten tarkistuksiin ja tehtyyn edistykseen niiden alla tässä, tarkastanut vuosikertomusta ja uskon, että olisi parempi tehdä viisi vuotuisesti tätä arviointia. Minäkin olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämä mietintö on hyvä ja haluaisin kiittää siitä. Paljon kiitoksia. Minä en näe täältä ECRn edustaja huoneessa, joten siirrymme edustajan Alden puolesta. Ähm, edustaja Willink, olkaa hyvä. And dear chair, dear colleagues, uh, like you already said... Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä puhun täällä Karolina sen puolesta, joka on Alden varjoesittelijä. Kunset haluaisi kiittää Äh, lausunnon laatijaa tehdystä työstä, joka pyrkii tähtämään komission ehdotuksen parantamiseen ja tekemään siitä kunnianhimoisen. Hän uskoo, että tämän mietinnön tulisi osaltaan johtaa siihen, että vahvistetaan EUn asema ja äh, pitkällä tähtäyksellä Pariisin sopimuksen mukaisesti myöskin ajatellen pitkän tähtäyksen tavoitteita, joissa tähdätään kasvihuonekaasujen päästöjen leikkaamiseen. Hän on sitä mieltä, että 2017 olisi parempi ratkaisu tämän aikajanan aloittamiselle kuin 2020, ja se tarjoaisi tiukemman äh, aikajanan. Mitä äh, muuten tulee tähän kysymyksen Alden värjestille, uskon, että tämä on hyvin tärkeä väline jäsenvaltioille, jossa en täytyy osoittaa, että niistä on hyötyä ilmaston kehityksen osalta, ja ne myöskin rohkaisevat jäsenvaltioita vähentämään päästöjä, joten siis maan käytön ja metsätalouden alempi osuus, eli 9 miljoonaa, on parempi ajatellen pitkän tähtäyksen tavoitteita ja samalla kuitenkin turvataan kilpailukyky, joka on maataloussektorilla. Me tulee sitten tähän noudatettavuuden tarkistamiseen jäsenvaltio katsoo, että niitä pitäisi olla joka viisi vuosi, mutta ITREN lausunnonlaatijan mielestä näin tulisi olla vuosittain. Näiden tarkistuksen tulisi tapahtua kuitenkin useammin kuin joka viides vuosi, joten Alden edustaja on sitä mieltä, että näin tulisi olla kahden ja puolen vuoden välein, mutta Alden varjostelijan mielestä asetuksen uudistaminen tulisi yhdistää YK puitesopimukseen, joka koskee ilmastonmuutosta edistävää vuoropuhelua vuonna 2018 osalta ja myöskin Pariisin 2023, äh, vuosisopimuksen 2023 määrä aikaa. Kun se tulee tekemään tarkistuksia ja odottaa mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä lausunlaatijan kanssa. Um, Kiitoksia. Nyt siirrymme Guen. Äh, Bento Siluaga käyttää Guen puolesta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja huomenta. En nyt sano mitään uutta, jos sanon, että Pariisin sopimus tähtäisi siihen, että lämpötila nousee korkeastaan 1,5 prosenttia. Täytyy muistaa, että komission esittelemät tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta eivät riittäviä, jotta päästäisiin tähän kansainväliseen tavoitteeseen. Eli on aloja, joita ei ole katettu tässä järjestelmässä, ja meidän täytyy katsoa, millaisia aukkoja tässä on, joka heikentää näiden tavoitteiden saavuttamista. Mutta täytyy myöskin muistaa, että ympäristö ja talous ovat kaksi rinnakkaista asiaa ja niissä on mahdollisuuksia esimerkiksi työpaikojen suhteen, kun vähennetään vaikka päästöjä ja parannetaan energiatehokkuutta. Ja sitten lausunto. No, esit- valmistelijan tarkistukset parantavat huomattavasti alkuperäistä komission ehdotusta. Ensinnäkin se, että lähtökohta olisi 2017. Ja mielestäni se on ihan oikea lähtökohta, koska näin voitaisiin saada aikaan suurempia päästösäästöjä. Ja tällä tavalla voitaisiin sitten saada valtiot vähitellen mukaan näiden tavoitteiden saavuttamiseen, ja se olisi helpompaa. Ja toiseksi nämä tarkistukset. No me teemme tarkistuksia näihin asioihin liittyen, eli tämä välitarkastelu täytyy mukauttaa muihin tarkistuksiin, joita suoritetaan. Ja se, miten on päästy näihin tavoitteisiin jäsenvaltioissa, niin meidän täytyy tehdä tällaisia tarkistuksia enemmän, jotta voimme tukea tällaista mukauttamista, kuten todettiin eilisessä kokouksessa. No sitten tämä joustavuusmekanismi. No, tätä me vastustamme ja nämä kaksi asiaa pitäisi poistaa, koska me katsomme, että ne vain heikentävät tavoitteita. Niistä olisi haittaa ympäristölle. Ja LULUCFn osalta katsomme, että tilanne olisi vaarallinen, koska ne saattavat muuttua hetkellä millä hyvänsä. Ja toisaalta meidän täytyy myöskin katsoa, miten suhtaudutaan näihin kielteisiin päästöihin, jotka liittyvät kansainvälisiin sitoumuksiin. Kiitos. Äh, äh, äh, paljon kiitoksia. EFD EFD-deltä Tamburana on paikalla, mutta ei pyytänyt puheenvuoroa, mutta kun puheenvuoron pyytäjä ei ole, joten siirrymme nyt komissioon. Artur Runge Metsö, ilmastopausasto, olkaa hyvä kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia uskoakseni olemme parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä asia on erittäin tärkeä. Tämä kattaa noin 60 prosenttia kasvihuonepäästöistä Euroopan unionissa, joten minä pahoittelen jo, että vien ehkä enemmän kuin kaksi minuuttia. Minulla olisi viisi asiaa, jotka haluaisin sanoa tähän mietintöluonnokseen liittyen. Olemme erittäin kiitollisia tästä tekstistä parlamentin esittelijälle. Ensinnäkin pitkän aikavälin kunnianhimon taso. Ehkäpä tämä vaatii jotakin selvennystä liittyen siihen, mitä tarkoitamme todellisuudessa. Miten näemme tässä ehdotuksessa on nimittäin se, että näillä sektoreilla rakennusliikenne, maanviljely laskisi nollaan vuoteen 2040 mennessä. Uskoakseni ensinnäkin tätä ei ole koskaan missään vaikutusten arvioinnissa Euroopan komission taholta arvioitu. Ja tällähän on erittäin ähm, mielenkiintoisia merkityksiä. Tämä tarkoittaisi, että kaikki äh, vuohet ja lampaat ja lehmät pitäisi vuoteen 2040 mennessä poistaa, sillä nehän olivat tällä sektorilla mukana. Minä pohdin, miten tällainen tulisi mahdollista. Liikenteen ja rakennuksien nollapäästöisyys vuoteen 2040 mennessä on jotakin muuta. Sitten toinen huomio liittyy ähm, kasvihuonekaasujen ohjaamista bioenergiaksi. Se olisi suuri muutos järjestelmässä, joka meillä nyt on. Se monimutkaistaisi raportointia ja se tarkoittaisi, että nämä päästöt laskettaisiin kaksi kertaa. Nyt ne lasketaan maankäyttöön ja metsänhoitoon ja nyt pyydetään, että ne laskettaisiin myöskin ei-ETS-sektoreilta mukaan. Tämä myöskin veisi meidät ulos kansainvälisistä raportointistandardien periaatteista. Tämä tarkoittaa, että meillä pitäisi olla kahden kertaista raportointia Euroopan unionin sisällä, yksi malli ja kansainvälisesti toinen. Tämä aiheuttaisi melkoista taakkaa. Kolmannekseen maan käyttökreditti. Tässä en puhu määristä, vaan siitä, kuinka tämä sovellusala on muuttunut. Uskoakseni tämä ehdotus ei ole johdonmukainen. Esimerkiksi jos katsotaan metsien hakkuuta, tämä tarkoittaa sitä, että metsien hakkuun aiheutua muutospäästöissä ei olisi mukana laskuissa. En tiedä, pitäisikö tätä sitten myöskin LULUSEF-mallissa ottaa huomioon tarkistukset 17 ja 18 myöskin vaikuttavat olevan keskellään ristiriidassa, joten ehkä tässä on luonnosteluongelma. Sitten vuotuinen äm, sääntöjenmukaisuussykli on totta, että komissio on äm, ehdottanut viiden vuoden sääntöjenmukaisuussykliä. Jos me siirtyisimme yhden vuoden sykliin, se tarkoittaisi myöskin sitä, että meidän täytyy muuttaa sääntöjenmukaisuussykliä maankäytön ja metsänhoidon osalta. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että kaksi nykyistä käytäntöä pitäisi muuttaa. Tämä olisi lisähallinnollinen taakka kaikille jäsenmaille ja melkoisen merkittävä sellainen. Ja uskoakseni juuri kuulin ehdotuksen kahden ja puolen vuoden syklistä, mikä tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi luopua vuotuisesta raportoinnista, mutta sitten aloittaa puolivuotuinen raportointi, jotta voisimme kaksi ja puoli vuotta kattaa tässä. Tämä jälleen kerran aiheuttaisi lisää hallinnollista taakkaa ehdotuksen toimeenpanossa. Sitten numero 5, artikla 10, ähm, tarkistus 21. Mielestämme tämä olisi epäreilu sellaisille maille, jotka ovat Keski- ja Itä-Euroopan maita. Tähänkin pitää kiinnittää huomiota. Minä en nyt äh, jää pohdiskelemaan joustavuuskysymyksiä. Tämä ehdotus on lähtöpiste ähm, jousto- ja LULUSEFin suhteen. Luonnollisesti tämä ehdotus tarkoittaisi sitä, että nykyistä järjestelmää kiristettäisiin huomattavasti, mutta uskon, että vaikutukset ja seuraukset voidaan äh, nähdä vaikutusten arvioinnista. Lopultakin haluaisin kiittää yhteistyöstä komissio selvennysten ja tämän, näiden ehdotusten vaikutusten suhteen, niin ne, jotka ovat itse valiokunnassa tulossa käsittelyyn siis. Ähm, niiden osalta odotamme läheistä yhteistyötä varjoesittelijöiden ja esittelijän kanssa tulevina viikkoina niin, että me voisimme ähm, saada tämän lausunnon päätökseen infravaliokunnassa. Paljon kiitoksia herra Rungemetsä. Nyt palaamme äm, Edustaja Havor, olkaa hyvä. Thank you for all the shadows. Kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja komissiolle siitä, että he ovat kertoneet meidän näkemyksensä. Kiitos puheenvuorosta. Huomaamme, että on näkemyseroja seuraavien viikkojen aikana. Meidän täytyy löytää kompromisseja eri kantojen välillä. Tärkeää minulle on, että me tiukennamme asetusta ja että meillä on kunnianhimoisempi pyrkimys, mitä tulee ylipäätään kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseen ja katsoa myöskin parisomuksen kannalta asiaa, mitä tulee teknisen yksityiskohtiin. Niissä täytyy tehdä kompromisseja luonnollisesti ja täytyy katsoa näkemyksiä, joita on eri toimijoilla. Kiitokset komission avoimuudelle jatkaa keskustelua. Olen varma siitä, että viime kädessä löydämme ratkaisun, joka on kaikkien kannalta hyväksyttävissä. Eh, Paljon kiitoksia edustaja Javor. Eh, nyt aikataulussa tarkistusten jättäminen takaraja 16. tammikuuta kello 16, 20. maaliskuuta ITRE-äänestys, ENVI-äänestys 29. toukokuuta ja täysistunto. Käsittelyä ei vielä ole vahvistettu. Tässä pääsimme käsittelyn läpi loppuun. Nyt voimme siirtyä kohtaan yhdeksän esityslistalla, koska olemme lykänneet kohdan kahdeksan käsittelyä kuudenteen päivään helmikuuta. Siinä henkilö oli esittelijänä. Ähm, siirrymme kohtaan yhdeksän, jossa Dario Tamburan on esittelijänä. Itre on valmistellut lausunnon asiasta. Ähm, tämän päivän sähköisessä taloudessa yhteistyötalous kukoistaa ja usein uudet yritykset, pk-yritykset ja mikroyritykset toimivat tällä alalla, Kuitenkin on olemassa uudistuksia, jotka aiheuttavat epävarmuutta liittyen tähän yhteistyötalouteen osallistuvien oikeuksiin siis ja vastuusta. Tarkoituksena on tarjota nyt oikeusvarmuutta alalla toimijoille ja kansalaisille. Meillä on noin 30 minuuttia tähän keskusteluun. Me aloitamme nyt EFDDstä esittelijää Tamburanosta. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja hyvää uutta vuotta, kollegat. Meidän täytyy nyt sitten ottaa kantaa tähän yhteisötalouteen. Tämä on tärkeä kysymys. Tämä lisääntyy koko ajan. Tässä on mukana teollisuus, yrittäjät ja kansalaiset. Ja siellä on uusia toimijoita. Me kaikki tiedämme, että paikallishallinnot, alueet ja kaupungit ovat pyrkineet luomaan jotain uutta muutosten kourissa. Ja nyt on tärkeää, että pystymme takaamaan tasapainon kahden asian välillä. Ensinnäkin se, että pidetään kiinni vapauksien alueesta, jotta voidaan edistää innovaatiota ja erilaisia kokeiluja yrityksissä. Ja toiseksi pitää suojella kansalaisia, työntekijöitä, kuluttajatuottajia, ympäristöä, hallintoa ja verojärjestelmää. Ja tässä prosessissa täytyy muistaa, että meillä on monenlaisia yhteistyömalleja esimerkiksi lahjoitustaloutta ja sitten se voi olla lähes jo markkinataloutta. Eli meidän täytyy puhua yhteisötalouksista monikossa. Myöskin komissio on todennut, että ei ole mitään yhtä lähestymistapaa kaikille aloille. Ja meidän täytyy ottaa huomioon näissä asioissa talouden monimuotoisuus tähän monimuotoisuuteen liittyy kuitenkin yhteisiä nimittäjiä, esimerkiksi resurssien jakaminen, joita ei ole riittävästi hyödynnetty. Tästä koituu hyviä ympäristö- ja sosiaalivaikutuksia, ja tämä tehostaa palveluita ja teollisuutta. Ja meidän täytyy kansalaiset ottaa aktiivisesti mukaan. Ja kolmanneksi meidän täytyy edistää innovaatiota ja yhteisötalous toimii silloin, kun jaetaan tietoja ja koulutusta ja tämä edistää avointa innovaatiota ja tällä tavalla voidaan lisätä yhteisiä, yhteistä hyvää. Meidän täytyy myöskin hyödyntää teknologiaa ja viestintää Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotta voidaan nopeasti edistää innovaatiota, kun yhdistetään eri tahoja, jotka yleensä eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Meidän täytyy toimia välittäjinä, meidän täytyy vähentää suoria ja välillisiä kuluja, ja meidän täytyy hyödyntää tietovirtoja ja vahvistaa eri tahojen välistä luottamusta. Jotta voimme nyt sitten hyödyntää yhteistalouden potentiaalia yrityksissä ja kansalaisten piirissä, esimerkiksi energia-alalla EU:ssa. Komission ja jäsenvaltioiden pitäisi avata ei-yksinomaisia koetoimintaan suuntautuvia tiloja yhteistyötalouksille ja edistämään tätä asiaa lainsäädännössä sekä kansallisesti että eu tasolla. Ja meidän täytyy tehostaa digitaalista yhteenliitettävyyttä ja digitaalista taitoa ja meidän täytyy edistää teollisuus 4.0 keskuksia. Ja komission tulisi varmistaa, että lainsäädäntö ja politiikka EU:ssa tarjoaa oikeusvarmuutta ja tällä tavalla voidaan sitten varmistaa työntekijöiden ja yrittäjien suoja. Meidän täytyy luoda synergiaa perinteisten ja uusien toimintamallien välille. Ja meidän täytyy sitten varmistaa, että asiassa siirrytään oikeaan suuntaan. Tässä oli vain muutama asia, jotka halusin ottaa esille. Ja toivottavasti kollegoiden tarkistusten avulla voimme yhdessä tarttua vielä muihin asioihin, joihin tilan puutteen takia ei voitu riittävän syvällisesti puuttua tässä lausunnossa. Ja nyt haluaisin kuulla sitten kollegoiden kannalta. Kiitoksia esittäjä Tamburano. Koska ette aikaisemmissa asioissa lainkaan käyttänyt puheenvuoroja, siellä nyt tätä puheajan ylitystä. Nyt siirrymme varjoesittelijöihin eri poliittisista ryhmistä. EPPstä Ann Sander, olkaa hyvä. Merci, merci monsieur le président. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää, joka lausunnossaan äh, tarttuu eri tematiikkoihin, jotka liittyvät yhteistyötalouteen. Tämä talous on jotakin, jonka olemme nähneet on valtavaa potentiaalia. Euroopalla todellakin on intressit olla johtajana tällä alalla. Se tekee mahdolliseksi eläkeläisille, työttömille, nuorille, opiskelijoille ja välillä myöskin huonosti toimeentuleville työntekijöille löytää lisätyötä ja lisätä näin tulojaan. Sen kautta saamme uusia kekseliäitä palveluita joka päivä ja meidän pitäisi mielestäni todellakin rohkaista tähän ja tukea näiden startup-yritysten kehitystä. Kuitenkin näihin palveluihin sovellettavan oikeuden ja näihin foorumeihin sovellettavan oikeuden pitäisi olla selvempää. Yhteistyötalous ei saa olla slogan, joka piilottaa valtavan sääntöjen kierron tai epäreilun kilpailun taakseen, josta kärsisivät pk-yritykset tai eri artesaanit. Minulla on monia huomioita ja ehdotuksia, jotka koskevat ennen kaikkea reilun kilpailun takaamista, mutta myöskin eh, digitaalista pätevyyttä, joka on tarpeen, ja startup-yritysten tukemista niin, että ne pääsevät nopeasti eurooppalaisille markkinoille. Tämän lisäksi olen myöskin sitä mieltä, että yhteistyötalouden ajava voima on luottamus, ja haluaisinkin ehdottaa, että kehitämme sertifiointijärjestelmiä, jotka perustuvat käyttäjien palautteisiin niin, että me voisimme eri foorumeilla äh, saada luotettavia äh, palautteita ja välttää niin kuin vääriä sellaisia. Meidän pitäisi uskoakseni taata kattavampaa, yksityiskohtaisempaa tietoa. Meidän pitää mennä Euroopan tasolla siis syvällisempään pohjelmaan pohdintaan liittyen indikaattoreihin, jotka tekisivät mahdolliseksi yrittäjille, freelancer-yrittäjille ja muille tarkastella kulujen jakautumista. Toivon, että myöskin numeeriset alustat kantavat vastuunsa, tiedottavat kuluttajille käytössä olevista säännöistä ja että ne kunnioittaisivat paremmin olemassa olevaa lainsäädäntöä. Minulla on menettelykysymys, hyvä puheenjohtaja. Tämän lisäksi pohdin, että kun olemme lähdössä Strasbourgin, tai te, en minä, sillä minähän olen Strasbourgista ensi viikolla Äh, maanantaina me tapaamme Strasbourgissa, mutta olisiko mahdollista lykätä yhdellä päivällä tarkistusten jättämisen takaraja niin, että se ei olisi maanantaina, vaan tiistaina kello 12? Kiitoksia. It has been... Uh, äh, tätä on lykätty jo. Äh, se 17. päivä tiistaina Kello 12 on tarkistusten jättämisen takaraja. Nyt SND-ryhmästä Isabel de Monte, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle tästä tekstistä. Se on lyhyt, mutta se nyt jo antaa hyvän osviittaa. Meidän täytyy nyt muistaa, kuinka tärkeä yhteistyötalous on, koska se on lisännyt taloudellista toimintaa Tätä kasvua on nähty EU:ssa, mutta tämä on hankala ala kuitenkin, koska tämä on uusi toimintamalli, eli meidän täytyy katsoa säädellä, säännellä tätä, ja meidän täytyy jo ennakoida sitäkin, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Eli meidän pitäisi olla hiukan voimakkaampi lähestymistapa, kun ajatellaan tätä lähestymistapaa ja politiikkaa. Eli ennakoin hiukan tätä sisältöä, koska meillä on lyhyt määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja meidän täytyy antaa, varmistaa se, että tietosuoja on taattu ja että toimitaan johdonmukaisesti eri jäsenvaltioissa, koska täytyy pitää mielessä, että meillä on olemassa jo kansallisia säädöksiä, mutta myöskin aluetason sääntelyä. Sitten pitää olla erityyppisiä foorumeita, ja meillä täytyy olla joustavuutta ja toimijoiden liikkuvuutta, joka pitää selkeästi määritellä. Ja tämän seurauksena meidän täytyy estää se, että syntyisi jonkinlainen foorumien monopoli, vaikka tämä nyt koskee ehkä pikemminkin kilpailun sisämarkkinoita, mutta meidän täytyy korostaa sitä myöskin tässä yhteydessä ja kaikille palveluntarjoajille pitää taata yhtäläiset säännöt ja meidän täytyy vähentää byrokraattisia kuluja niiden yritysten osalta, jotka toimivat tällä alalla, mutta meidän täytyy taata kuitenkin verotuksen oikeudenmukaisuus ja meidän täytyy varmistaa myöskin helppo ja luotettava luotonsaanti. Kyse on riippumattomasta toiminnasta, joka on hyvin vapaata, kun ajatellaan lisenssejä ja lupia – joita on tietyillä aloilla. Ja silloin pitäisi olla myöskin riippumaton viranomainen, joka valvoo näitä aloja liittyen oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joita toimijoilla on. Ja meidän pitäisi enemmän tukea syrjäisiä alueita. Esimerkiksi matkailuvaliokunnassakin täytyy muistaa, että täytyy tehdä ero suurten kaupunkien välillä joissa ei tarvitse lisätä autojen käyttöä, mutta esimerkiksi syrjäisillä vuoristoalueilla tai kaikkia näitä vastaavia palveluita ei ole. Eli meidän täytyy ottaa huomioon eri alueet ja niiden tarpeet. Ja lopuksi sitten vielä monen tason hallinnointi. Meillähän on toisiasuusperiaate ja kaikilla pitää olla mahdollisuus olla toimijoina tässä strategiassa. Kiitos. Thank you, Mrs. De Monte. Eh, eh, Kiitoksia edustaja De Monte ESR-ryhmästä. Hanson van Henkel on varjoesittelijänä. Hän ei ole täällä paikalla. Hän pahoitteli sitä, mutta ähm, hänen ryhmästään edustaja Tusinovski käyttää puheenvuoron hän puolestaan. Olkaa hyvä. Eh, dovolte mi omluvit našeho stínového zpravodaje. Minä haluaisin pyytää anteeksi varjoesittelijämme herra Henkelin puolesta. Hän pyysi minua esittämään yhtyvän kannastaan. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää lausunnosta. Herra Henkel on sitä mieltä, että yhteistyötalous on hyvä mahdollisuus kuluttajille, jotka voivat hyötyä paremmin alhaisemmista palvelujen kustannuksista. Se on myöskin hyväksi ihmisille, jotka etsivät joustavampia työmahdollisuuksia. Toisaalta emme voi edistää digitaalisia sisämarkkinoita ja sitten samaan aikaan olla erilaisia foorumia vastaan, joten esittelijä pitää hyvänä myöskin Euroopan parlamentin eh, komission tapaa hänen mielestään jäsenvaltioiden tulisi määrittää erityisiä verotusta koskevia määräyksiä niille, jotka tarjoavat esimerkiksi erilaisia pitopalveluita tai vastaavaa, jotta he täyttävät tarvittavat eh, sanitaariset määräykset ja myöskin henkilöt, jotka tarjoavat palveluita liikenteen alueelle, heidänkin täytyy täyttää erityisehdot. Joka tapauksessa arviointi, mitä tulee tällaisiin yhteisötalousjärjestelmiin, ne voivat myöskin parantaa palvelujen laatua ja aika ajoin ne voivat olla samassa paremmassa asemassa kuin perinteiset, toiminnat perinteisellä sektorilla. Sitten pitää katsoa myöskin näitä verotus- ja vakuutusjärjestelyjä, koska saattaa olla erityisiä riskejä, jotka liittyvät tähän toimintaan. Yhteistyötalouden tulisi myöskin auttaa hallinnollisen taakan vähentämisessä. Kiitoksia edustaja Kisanos myöskin siitä, että puhuitte näin täsmällisesti aikarajan puitteissa. Nyt Alden varjoesittelijä Dominik Heike, olkaa hyvä kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitoksia edustaja Tamburano tästä mietinnöstä. Se on lupaava ja tiivis uskoakseni. Se kehittyy tästä vielä. Yhteistyötalouden ongelma on se, että siihen liittyy kolme osasta. Ensinnäkin palveluntarjoajia, joka voi tarjota lähestulkoon minkä tahansa kaltaista palvelua tai tuotetta. Tämän lisäksi meillä on kuluttaja tai asiakas, joka ottaa vastaan palvelun. Ja sitten meillä on digitaalinen alusta, jota melkoisen monimutkaiset algoritmit hallitsevat, jotka nämä kaksi saattaa yhteen. Ongelma on se, että yhteistyö tai sähköinen talous voi koskettaa lähestulkoon kaikkia taloutta. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt meidän pitää pohtia säätelyä tai järjestelyä tai säätelyn ehdotusta koko talouden osalta. Näemme, että tämä menee nyt joka suuntaan yhtä aikaa. Meillä on vähän liikaa erilaisia osasia ja ulottuvuuksia. Jokainen puheenvuoron käyttäjä korosti eri osioita niistä. Me pyrimme nyt säätämään lainsäädäntöä verotuksen kuluttajansuojelun, sosiaalisen suojelun ja erittäin monien muiden ulottuvuuksien osalta. Meistä on nyt erittäin vaikea päästä yleistyksistä yli. Yhteistyötalous tulee kattamaan koko talouden ja säätely on täysin epäsopivaa tai epäsoveltuvaa. Voisimme korostaa muutamia perusperiaatteita. Uskoakseni komissio ja parlamentti toimielimemme vastaavat aloittaneet pohdintaansa tähän aihepiiriin liittyen. Ensimmäinen seikka on se, että meidän pitää todellakin erottaa äh, markkinayhteistyötalous sosiaalista yhteistyötaloudesta. Nämä eivät ole lainkaan sama asia. Tässä meidän pitää luoda yleisiä määritelmiä liittyen siihen, mikä on markkinatoimintaa ja mikä ei ole markkinatoimintaa. Toinen asia, jonka kollegat mainitsivat, on se, että meidän täytyy suojella sekä asiakkaita, heidän tietosuojaansa, heidän oikeuksiaan, heidän oikeuttaan saada laadukasta palvelua, että myöskin suojella samanaikaisesti työntekijöitä, työntekijöiden suojaa ja heidän oikeuttaan saada reilua korvausta. Ja tämän lisäksi meidän täytyy säädellä sähköisiä alustoja, koska ne koskettavat verotuksellisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Meidän täytyy tietyllä tavalla saada homogeenisempi tilanne Euroopan unionissa, ainakin yleistä säätelyä, yleisiä määritelmiä niin, että kaikki yhteiskuntamme toimisivat samoilla periaatteilla. Hyvä puheenjohtaja, nyt meidän pitää tässä puhua mm, yleisellä tasolla säätelystä ja määritelmistä. Tämä on jo valtava tehtävä ja todellakin suuri tehtävä tämän toimielimen hartioilla. Paljon kiitoksia edustaja Rike. Nyt muista ryhmistä ei ollut puheenvuoropyyntöjä. Blanco Lopez, olkaa hyvä, yksi minuutti. Muchas gracias. Kiitoksia. Kiitos valmistelijalle näistä ehdotuksista. Edessämme on nyt suurin muutos yhteiskunnassamme ja sosiaalisesti, koska yhteistyötalous muuttaa sekä palveluiden että tavaroiden kauppaa. Se vaikuttaa moniin aloihin taloudessa ja se vaikuttaa myöskin siihen, millä tavalla asumme, miten matkustamme, miten kuljemme ja millaisia työsuhteita meillä on. Meidän täytyy miettiä nyt näitä rajoituksia tässä luonnoksessa, mutta esitän tarkistuksia ja käsittelen tiettyjä kysymyksiä, esimerkiksi millaisia foorumeita tällä hetkellä on olemassa, miten voidaan suhtautua näihin muutoksiin työelämässä, miten voidaan suhtautua monopileihin, tai miten voidaan taata se, että digitaalinen identiteetti voidaan siirtää digitaaliselta foorumilta toiselle. No uh, nyt ei ollut enempää puheenvuoropyyntöjä jäseniltä, uh, joten uh, komissiosta Neil Kay. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos parlamentille tästä lausunnosta, joka, joka koskee komission tiedonantoa. Kommentit ovat hyvin kattavia. Haluaisin tarttua muutamiin asioihin, jotka täällä jo on mainittu. Ensinnäkin yksi ongelma, joka liittyy tähän yhteistyötalouteen, on se, että se on hyvin monimuotoista, kuten joku jo mainitsi. Tärkeää on, että kun ajatellaan, mitä, miten se toimii suhteessa asiakkaisiin, ja se, mitä on mikä on se tilanne verrattuna siihen, miten palveluja tarjotaan yksittäisessä yrityksessä. Ja tässä on se, mikä on ongelmallista säädöksessä, ja se, että palvelut on erotettu perusasiakkaan ja foorumin välillä. Siksi komission tiedonanto oli hyvin varovainen siinä, että ei puhuttu välttämättä uutista säädöksistä, koska tässä on paljon vielä hyvin harmaita alueita, paljon harmaita alueita, jotka liittyvät vastuun, jotka liittyvät miksi näiden erilaisten palvelujen tarjoajiin. Komissio on yhtä mieltä parlamentin kanssa siitä, että vaikka meidän täytyisi pyrkiä saada hyödynnettyä työllisyys- ja kasvumahdollisuuksia, joita sisältyy yhteistyötalouteen, meidän pitää varmistaa se, että takamme yhtenäiset toimintamahdollisuudet ja huolehdimme myöskin työntekijöiden oikeuksista ja että tässä myöskään ei leikata kuluttajien oikeuksia. Komissio tulee seuraamaan tilannetta edelleen läheisesti ja on kehittämässä seuraamustilannetta, koska tämä sektori kehittyy nopeammin kuin talous, talous kokonaisuudessaan. Ja ajattelen myöskin digitaalista sektoria, eli sähköistä kaupankäyntiä. Me siis seuraamme edelleenkin tilannetta. Ja olemme iloisia siitä, että saamme tukea parlamentilta. Tähän olemme käynnistäneet kaksi seurantasopimusta, jotta pystymme paremmin seuraamaan vaikutuksia, joita on säädöksillä tähän yhteistyötalouteen ja jotta paremmin ymmärrämme, mitä taloudellista kasvua ja minkä tyyppistä taloudellista kasvua on syntymässä. Haluamme pitää parlamentin tietoisena tästä ja raportoimme jatkotyöstämme. Kiitoksia. So much, Mr. K. That sums up... Paljon kiitoksia, herra Kay. Nyt me palaamme esittelijään. Edustaja Tamburan, olkaa hyvä. Sarò molto breve, dato... Ihan lyhyesti, koska puhuin alussa pitkään. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja uskon, että saamme aikaan hyvän lopputuloksen. Ja Dantin avulla teemme sitten parhaamme ja teemme sen, mitä parlamentissa on mahdollista tehdä. Kiitos. Thank you so much. Paljon kiitoksia edustaja Tamburano. Tässä pääsemme keskustelumme päätökseen tähän aiheeseen liittyen. Nyt siirrymme aikatauluun, joka tulikin tässä jo edustaja Sandersin kysymyksissä esiin. Tarkastuksen jättämisen takarajaa on lykätty. Se on nyt 16. tammikuuta kello 18. Ja tämä antaa teille siis muutaman lisätunnin. Äänestys Itressä tapahtuu 28. helmikuuta. Vastuuvalikunnassa IMKossa äänestys tapahtuu 24. huhtikuuta ja täysistuntokäsittelyä ei ole vielä määrätty. Nyt siirrymme kohtaan 10. Esityslistalla kyseessä on palaute meneillään olevista neuvotteluissa. Meillä tulee olemaan ensin kysymys, sitten verkkovierailut ja tämän jälkeen ETS. Kaikissa näissä keskusteluissa pyydämme, että esittelijät käyttäisivät hiukan pitempiä puheenvuoroja, noin viisi minuuttia. Ja jos meillä jää aikaa, kollegat saavat käyttää puheenvuoroja, koska meillä nyt vaikuttaa olevan aikaa. Jos puheenvuoron siis haluatte, voitte sellaisen käyttää. Ensimmäinen kohta on taajuusalue. Esittely Patricia Toijur on ollut siinä vastuussa meillä 14. joulukuuta ensimmäinen trilogi. Halusin onnitella tässä yhteydessä edustajaa Toija ja antaa hänelle viideksi minuutiksi puheenvuoron. Hän on nyt toisessa kokouksessa, kuten huomasitte, hän oli hiukan kiireinen tässä äänestysten aikana, eh, joten edustaja Kumpula Natri käyttää hänen puolestaan puheenvuoron ja ehm, siis edustaja Toijan puolesta esittelee tilanteen. Olkaa hyvä Kumpula Natri. Thank you very much, and I will pass the greetings of the... Kiitos. Välitän puheenjohtajan terveiset ja kiitokset meitä kaikilta edustaja Toijalle. Kaikille oli melkoinen yllätys, että tässä päästiin niin nopeasti eteenpäin. Ehkä Strasbourgissa oli tällaista joulumieltä, mutta kuten sanottu, lopullinen sopimus saatiin aikaan nyt joulukuussa. Sain paperin vain jo hetki sitten. Toijalta, jos on paikalla varjo esittelijöitä, jotka olivat mukana itse kolmikantaneuvotteluissa. Rohkaisin teitä kovasti käyttämään puheenvuoron. Minä olen lyhyt viesti Rova Toijan toimistolta, Rova Toijalta. Kokoukseen oli myöskin tekninen kokous, jossa päätettiin tekstiset yhteiskohdat ja on todettavissa, että teksti oli hyvä. Se vastaa kansan parlamentin prioriteetteja ja se takaa taajuuksien tehokkaan käytön. Olemme todellakin tyytyväisiä tähän koko lopullisen sopimuksen, joka täyttää parlamentin prioriteetit. Nyt odotetaan sitten sitä, että jäsenvaltiot hyväksyvät tämän ja Koreper, ja Koreperin kokous on tulossa lähipäivinä ja ITRE-valiokunnassa äänestetään myöskin 26. kuudes päivässä ja sitten pian parlamentissa sen jälkeen. Jotakin yksityiskohtia, jotka on mainittava se, että jäsenvaltiot voivat lykätä näitä alle 700 taajuus laista kahdella vuodella perustelluista syistä. Tämä on todettu erityisessä liitteessä artiklassa kolme. Jäsenvaltiot joutuvat ottamaan huomioon tarpeet saavuttaa nopeustaatimukset ja myöskin tavoitteet, jotka on määritelty radiotaajuuspolitiikka-ohjelman osalta. Artikla 4 alle 700 taajuuskaista jäsenvaltiolla on mahdollisuus 12 23 saakka antaa se yleisötoiminnan harjoittajille, mutta tämä sitten, sitä poisin teksti, joka koski lähettämistä tällaisten platformin, internetti erilaisten palvelujen välillä, mikä merkitsee sitä, että tämä merkitsemäkästään downlink ja myöskin uplink on mahdollinen. Nämä mahdolliset tarjoavat reilun tasapainon eri toimijoiden välillä näillä taajuusalueilla. Artikla 5a on tärkeä, koska jäsenvaltiot mm, joutuvat ottamaan käyttöön lisää toimia loppukäyttäjien osalta, jotka merkitsevät vaikutuksia, lievitävät vaikutuksia tulevassa siirtymävaiheessa jäsenvaltioissa, joissa otetaan käyttöön tehokkaampaa teknologiaa. Artiklassa 6 myös puhutaan alle 700 taajuuskaistasta, jossa puhutaan taajuuksien tehokkaammasta käytöstä, otetaan huomioon jatkotekninen kehitys. Tässä ovat siis viestit esittelijältä tärkeimmistä asioista. Thank you. No one else has asked. Paljon kiitoksia. Kukaan muu ei pyytänyt puheenvuoroa. Haluaisin kiittää edustaja Andrea siitä, että hän antoi kattavan katsauksen asiasta, joka on ollut teillä vain muutaman minuutin käsittelyssä. Paljon kiitoksia ja lähetämme valiokunnan kiitokset myöskin edustaja Toijalle. Nyt siirrymme palautteeseen liittyen käynnissä olevan trilogineuvottelun koskien verkkovierailuja. Tässä aiheessa Mievitra Kumpulantri on ITRE-valiokunnan esittelijä. 14. joulukuuta oli ensimmäinen trilogineuvottelu ja seuraava on suunniteltu tapahtumaan 17. tammikuuta. Ja 26. tammikuuta tulee tapahtumaan äänestys verkkovierailussa. Siis meillä on tulossa toinen trilogineuvottelu 17. tammikuuta ja odotamme mielenkiinnolla tämän neuvottelun tuloksia. Ja nyt uudelleen edustaja kumpula viisi minuuttia. Voitte kertoa, mikä trilogineuvottelujen tilanne on. En varmaan tarvitse viittä minuuttia. Meillä oli hyvä alku valiokunnassa. Kiitos varjoesittelijöille, kiitos koko valiokunnalle. Äänestyksessä tuettiin voimakkaasti lausuntoa. Meillä on ollut vain yhdet neuvottelut juuri 14. joulukuuta Strasbourgissa ja seuraavat kolmikantaneuvottelut. Mehän haluamme olla valmiina verkkoverokysymyksiin kesäkuun 15. päivän mennessä. Tekniset kysymykset ovat kuitenkin hankalia. Jos on kolmikantaneuvotteluita, niin täytyy löytää sitten sali Strasbourgissa ja se on lähes mahdotonta, mutta jos sitä lykätään, niin sitten meillä on keskiviikkona kahdeksalta kolmikantaneuvottelutilalla. Ja meidän pitäisi saada sitten nämä neuvottelut valmiiksi helmikuun alussa, jotta voimme pitää kiinni taikailtaulusta, joka koskee kaikkia eurooppalaisia, jotka nyt odottavat, että maksut siirtyvät, jäävät historiaan. No sitten katsotaan neuvoston kantaa ja parlamentin kantaa, niin neuvostohan oli hyvin heikko. Siellä saatiin nippanappa enemmistö, mutta enemmistö kuitenkin, ja parlamentissa meillä on sitten voimakas kanta. Ja suurimmat erot liittyvät sitten tiedonsiirran hintaan, hintoihin ja siihen, mitä kuluja yrittäjät joutuvat maks- yritykset joutuvat maksamaan eri toiminnoista. Ja komissio on sitten hyväksynyt tämän oikeudenmukaisen käytön periaatteen. Eli meillä on uusia elementtejä nyt mukana kolmikantaneuvotteluissa. Ja monet niistä on ratkaistu, jos on antaa halpoja palveluita tai rajatonta tajan tiedonsiirtoa, niin silloin ehkä on tiettyjä rajoituksia käyttäjille. Eli ei voi saada 300 gigaa ja matkustaa niiden kanssa. Eli me ymmärrämme kyllä, että meidän täytyy hiukan rajoittaa kuluttajien puolta. Mutta sitten toisaalta hinnoittelu. Tiedän, että komissiolla on viimeisimpiä tietoja ja me autamme sitten näissä kysymyksissä ensi viikon neuvotteluissa. Eli teknisesti kaikki on valmista, mutta poliittisesti meidän täytyy vielä paremmin ymmärtää tavoitteitamme ja sitä, miten toimimme markkinoilla, jotka ovat yksityiset. Eli meidän täytyy miettiä vielä näitä nettohintoja. Mutta poliittisesti haluamme saada tämän asian valmiiksi ja luoda pohjan sisämarkkinoille. Se on parempi kuluttajille. Kun saimme euron, niin tiesimme, että nyt olemme Euroopan unionissa. Se oli niin konkreettista sitten, kun poistettiin sisärajat, niin tämä on osa tätä poliittista kokonaiskuvaa, eli ei ole mitään väliä, jos menee rajan yli ja vaihtaa operaattoria. Kiitos. Eh, Paljon kiitoksia edustaja Kumpula Natri. Kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa asiassa, mutta tiedän, että edustaja Tosanovski on varjoesittelijänä. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron muutaman minuutin ajan? Eh. Kiitoksia. Minä puhun lyhyesti. Esittelijä kuvasi ensimmäistä trilogineuvottelua erittäin hyvin. On totta, että nyt pallon komissiolla ja meillä on datapalvelukysymys käsittelyssä. Haluaisin kiittää sitä, kuinka esittelijä on tehnyt trilogineuvotteluissa työtä, sillä tämä aihepiiri on erittäin moni mutkainen. Me näemme nyt, kuinka komission kannat tulevat kehittymään. Takaraja lähenee, joten meidän täytyy löytää kompromissi ratkaisu. Nyt todellakin siis äh, on komission vuoro toimia, mutta uskon, että me voimme saattaa trilogin hyvin pian päätökseen, sillä meillä todellakin on koko hankkeelle olemassa oleva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 nyt menemme Euroopan unionin ETS-kantaan, eh, e ähm, joka 13. Eh, lokakuuta äänestettiin. Minulla on selvä mandaatti, jonka olen saanut eh, ITREä edustaakseni ITREn ja ENVin neuvotteluissa. Ja minulle raportoitiin, että mietintö on hyvin tasapainoinen, niin lähettää ENVI-valiokunnalle hyvin vahvan viestin kuten myöskin eurooppalaisille sidosryhmille ETS-markkinoiden osalta. Jotta saisimme vahvan enemmistön taaksemme, oli tärkeää, että me eh, etsimme vahvaa kompromissipakettia. Ehkäpä muistatte, että äänestys oli melkoisen nopea tähän aiheeseen liittyen, sillä me saimme laajan yhteisymmärryksen EPPn, SNDn, ECRn ja ALDEn välillä, jotka tukevat enemmistölinjaa. Muutama muukin poliittinen ryhmä tuki osaa tästä kompromissista usean kerran Envi-neuvotteluissa. Envi katsoi ihailen sitä, mitä me teemme täällä Itressä, ja monet Itren kannat heijastuvat myöskin Envi-äänestyksessä hyvin. Erityisesti täytyy ottaa huomioon liittyen erilaisiin rahoitus ratkaisuihin, joita ITRE on käsitellyt, että ne tulivat erittäin hyvin mukaan myöskin ENVin mietintöön. Äh, näissä kahdessa mietinnössä tärkeitä aiheita symbolisesti ja luonnollisesti myöskin lukumäärällisesti ovat äh, ähm, osake- ja lineaariset faktorit. Tämä on samalla linjoilla, ähm, en ole sanottu samalla linjoilla kuin ITREssä tässä asiassa. Ähm, me olemme saaneet melko tasapainoisen tuloksen. Ja itre neuvottelutiimin äh, korostavia seikkoja tuli myöskin Envin lopputekstiin mukaan. Sitten ähm, vertailukohtiin liittyen meillä on hyvin suurta, suurta johdonmukaisuutta sekä ähm, ITREn ehdottoman että Envin järjestelmän välillä, koska meillä on jaettu toimivalta asiassa. Minä äh, uskallan jopa sanoa, että olen ITREn ryhmästä, neuvotteluryhmästä melkoisen ylpeä. Me olemme saaneet omia kantojamme läpi. Tavoitteena minulle henkilökohtaisesti on ollut se, että voin palata israel valiokuntaan sellaisella tekstillä, jota voimme tukea. Ja luonnollisesti, että se myöskin äh, saa tukea Envissä. On hyvä, että lopulta saamme aikaan sopimuksen. Tämä vaikutti hiukan vaikealta viimeisimpinä päivinä, mutta lopulta oli mahdollista päästä yksimielisyyteen äh, uuden paketin valossa, sen joka komission jäsen esitellyt ja koska haluamme kahdenkertaistamista välttää, erityisesti nyt kun meillä on ESR, LULUCF, ETS-paketit neuvotteluissa neuvotteluiden alla, on erittäin tärkeää, että me emme laske samoja lukuja moneen kertaan, ettemme nyt luo valtavaa hallinnollista lisätaakkaa eurooppalaiselle teollisuudelle. Euroopan parlamentin täytyy vahvasti ja tiukasti käyttää ääntää neuvostossa, jotta jotta voisimme päästä nykyisestä jumista yli, mutta myöskin, jotta voisimme lähettää selkeän viestin yrityksille. Me odotamme vielä Envin sihteeristolta konsolidoitua tekstiä, mutta ähm, ITREn teksti tulee olemaan pian konsolidoitu ja me yritämme, kuten tiedätte, ensi viikolla meillähän on ähm, kokous Strasbourgissa. Me pyrimme mahdollisimman monet varjoesittelijöistä saamaan kokoon ainakin neljästä enemmistöön liitty kuuluvasta poliittisesta ryhmästä varjoesittelijät kokoon, jotta saisimme katsottua, onko meillä Itressä enemmistö tarkistusten takana ennen kuin menemme täysistuntoon. En ole saanut mitään merkkiä tästä vielä, mutta odotan sanakollegoilta, jotka ovat tässä tiimissä mukana. Tässä olivat minun raporttini eteessä tilanteeseen liittyen. Onko meillä muita? Kyllä, olkaa hyvä, kollega Busek. Tämähän on tärkeä mietintö ja haluaisin onnitella sinua esittelijänä valiokunnan puolesta. Tämä oli tärkeä lausunto ja meidän täytyy korostaa, että me teemme yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa SAN 54 nojalla. Ja Tällaista ei ollut helppoa toteuttaa, koska viimeksi päästökaupan osalta tämä kuului pelkästään ympäristövaliokunnalle eikä ollenkaan teollisuusvaliokunnalle. Eli tämä on suuri vastuu myöskin meidän valiokunnallemme, kun ajatellaan teollisuutta ja pk-yrityksiä, energia-alaa. Ja haluaisin onnitella teitä yhteistyöstä ympäristövaliokunnan kanssa. Se oli hyvää. Mielestäni meidän pitäisi nyt laatia muutamia tarkistuksia, koska tämähän sai valtavasti tukea valiokunnaltamme. 85 prosenttia jäsenistä tuki tiettyjä kompromisseja teollisuusvaliokunnassa ja reaalitalouden niin osalta oli tehty tiettyjä tarkistuksia. Me haluamme tietysti päästä kaikkiin Pariisin tavoitteisiin. Me haluamme olla johtoasemassa, mutta emme kuitenkaan halua nitistää teollisuuttamme ja pk-yrityksiämme. Ja Euroopan parlamentissa me olemme tästä vastuussa, eli olisi hyvä, jos te ja varjoesittelijät voisitte tehdä tärkeitä tarkistuksia nämä asiat huomioon ottaen. Kiitos vielä ja onnittelut. Paljon kiitoksia edustaja Busek. Me palaamme tähän asiaan luonnollisesti vielä, äh, kun olemme kuulleet kollegoja. En halua kiiruhtaa eteenpäin. Ähm, tämä on luonnollisesti myöskin mahdollisuus. Sitten edustaja Tosanovski, olkaa hyvä. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmoista täällä ECR-ryhmän kannan pidämme arvossa – ponnisteluja, joita täällä on ollut. Tiedän, että on monia ongelmia ja aukkoja, jotka liittyvät kantoihin, jotka koskevat ETS, ja on joskus vaikea löytää kompromissejakin. Ja siksi sanoisin, että pidän arvossa sitä, miten ympäristövaliokunta on ottanut huomioon teollisuusvaliokunnan äh, lausunnon. Haluaisin myöskin tukea sitä, mitä herra Busek sanoi. Minusta olisi erittäin tärkeää loppuvaiheessa tätä asiaa käsiteltäessä, että Envi ja Itren näkemykset, siis ähm, mietintö, lausunto jollakin tavoin yhdistettäisiin, että syntyisi tällainen konsolidoitu versio – täällä Itressäkään ei ollut kovin helppoa saada aikaan kompromisseja asiassa, joten olisi kuitenkin hyvin tärkeää, että alkuperäiset tarkistuksemme myöskin näkyisivät lopullisessa äänestyslistassa. Totta kai me tulemme tukemaan mietintöä täysistunnossa, mutta on todella tärkeää huolehtia teollisuuden intresseistä – Aika ajoin me olemme herkempiä reagoimaan teollisuuden intresseihin kuin ympäristövaliokunta. Siksi on tärkeää, että meidän näkemyksemme ja tarkistuksemme menisivät lävitse. Ja sanon kuitenkin, että pidän hyvänä yhteistyötä, jota on harjoittu valikuntien välillä tässä, koska tiedän, että näin ei aina ole ollut menneisyydessä. Thank you so much. Uh... Paljon kiitoksia. Te molemmat lähette selvän viestin varjoesittelijöille ja uskon, että tämä välittyy myöskin kollegoille, jotka eivät eh, tällä hetkellä ole salissa. Eli näin ollen niin minä varmistan sen, että kun meillä on äm, ehm, keskustelu toivottavasti ensi viikolla tästä asiasta, tuon tämän asian esiin sekä edustajien Busakete Tosanovski mainitsemat seikat eh, tässä keskustelussa tuon esiin me olemme nyt oikeilla linjoilla. Tämä alkoi hiukan sotkuisesti. ITRE ei saanut kantojaan läpi. Nyt me olemme päässeet oikeille raiteille monissa asioissa. Vaikuttaa siltä, että siirrymme vahvasti eteenpäin ja erityisesti kuten mm, edustaja Busek sanoi, 80 prosentin enemmistö Itressä on melkoisen vahva näyttö. Kaikkien on täytynyt tehdä kovasti työtä, mutta kaikki ovat tässä voittaneet lopputuloksessa kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Tämä tarkoittaa sitä, että pääsemme tämän äh, kohdan päätökseen. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan 11. Muut asiat, kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa, joten siirrymme seuraavien kokouksien ilmoituksen 25. ja 26. tammikuuta äh, kello 9.2. ja kello 15.18.30 Brysselissä. Paljon kiitoksia tästä kokouksesta ja kokous päättyy.